Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Toivottaisin kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tänne kokoukseen. Ob Sie mit der Tages, äh, Ja kysyisin, sopiiko esityslista teille? Ja muistuttaisin, että noin 10.15 käymme turkkikeskustelua, koska ehkä siihen mennessä useampi kollega, joka ehkä ilmaantuu tänne siihen mennessä, on pyytänyt tällaista keskustelua. Onko teillä esityslistaan huomioita? Sitten pöytäkirjaan. Ilmeisesti ei. Minulla olisi vielä yksi huomio. Minä olen hiukan ärtynyt. koska Irakin valtuuskunnan puheenjohtaja on lehdistötiedotteessa esittänyt, että minä en Kuplaan luottaisi. Ja edustaja Kopan sanoma leireistä olisi minun puoleltani kyseenalaistettu, koska minä en häneen luota. Camp Ashafin ihmiset, Ashafin leirin ihmiset sitten myöskin käyttivät tätä lehdistötilaisuutta, tiedotetta anteeksi. Ja sitten syntyi kirjeenvaihtoa, joka on johtanut vähemmän myönteisiin tuloksiin. Ja Ashrafin leirin edustajat ovat pyytäneet tapaamista, jonka minä olen kieltänyt. Volaskova ja muiden kanssa mielestäni voisimme vielä kerran keskustella siitä, mitä edustaja Koppa on sanonut tämän leirin tilanteesta. Siitä, että siellä ei pääsyä tiettyihin asioihin, ei nettiä, ei televisiota – että joutui olemaan tietyssä osassa tuota leiriä. Mielenkiintoista olisi varmasti myös tutkia, onko tämä 34 kilometrin kokoinen. Eli jos ajatellaan, että siellä on ollut ihmisiä, koska joku muu on päättänyt, että ovat liittolaisia – että annetaan tällainen maala. Jos tämä olisi sitten Soseksissa esimerkiksi, niin mitenköhän tällainen onnistuisi? Olettaisin, että se ei onnistu. Ja sitten sirakilaiset sanovat syystä tai toisesta, että tämä on saatava loppu, niin minä voisin jotenkin ymmärtää, mutta minä en ihan nyt ymmärrä meidän kaikkien kantoja, jos emme huolehdi siitä, että omissa no maissamme on sitten tilaa. Tässä ei kannata kai muita mainita kuin Albania ja Saksa, jotka ovat muutaman sata ottaneet, ja sitten on kyse yksittäistapauksista muuten. Ehkä voitaisiin tukeutua tätä Stevensonin. Äh, äh, Ehkä lehdi voitaisiin rakentaa Stevensonin vaalipiirin. Minä todella toivon, että autatte tässä keskustelussa. Hyväskoman kanssa voidaan katsoa, miten keskustellaan koko leiristä ja miltä koko tilanne näyttää amerikkalaisten lähdön jälkeen. Se on mielestäni keskeisimpi kysymys. Eli ei pitäisi nyt koko tätä Irakin kysymystä kaapata ainoastaan Ashrafin leirin kysymyksen käsittelyyn. Ja sitten lisäksi herra Fyyle on tehnyt ehdotuksen. Mä mielelläni haluaisin lyhyen juhlaistunnon ensimmäinen heinäkuuta Strasbourgissa. Kroatian EU-jäsenyyden kunniaksi. Ja saataisiin mukaan komissiosta vastaavat edustajat ja mahdollisesti myös Kroatian ulkoministeri. Tämä olisi sopiva ajankohta hoitaa tällainen asia. Sopiiko tämä? No sitten toimitaan näin. Wir kommen jetzt äh, zu dem Bericht. Ja nyt sitten mietintöni. Sinun on sanottava, että tämä teksti ei ole vielä ihan valmis. Sitä on nyt vähän muutettu. Mutta tämä on käynnissä olevaa työtä edelleen. Voin joko suullisesti tai kirjallisesti sitten ottaa vielä vastaan kommentteja. Tässä on nyt vähän ollut ongelmana se, sama ongelma kuin neuvostolla, että tässä tavallaan luetellaan kaikki, mitä tehdään ulkopolitiikassa, jokaisesta maasta sitten kolme virkettä. Minä olen varma, että jokainen, joka ei löydä sieltä lempimaataan, niin vielä esittää tarkistuksen. Jostain maailmankolkasta vielä lisättävä muutama sana. Totta kai Voimme puhua yksittäisistä maista, mutta mieluummin kai voitaisiin keskustella hiukan yleisemmin, enemmän strategiasta. Tämä olisi mielestäni järkilähestymistapa. En tiedä, onko se nyt ihan onnistunut riittävästi, mutta mielestäni olisi mukavaa, jos voisitte tätä lähestymistapaa tukea. Tietenkin tässä on järkeä vain, kunhan jokainen ei sitten sittenkin esittää tarkistuksia, jotka liittyvät yksityiskohtiin. Eihän tämä kiinnosta yhtäkään ihmistä, paitsi ehkä mahdollisia lähettiläitä, että oma maa tai alue mainitaan siellä virkkeellä. Eli ihan tällaiset avainkysymykset, niihin kannattaisi nyt keskittyä. Niihin voitaisiin kiinnittää huomiota, niistä keskustella – voisimme vasti kehottaa korkea edustaja, varapuheenjohtaja myöskin asettamaan prioriteetteja. Äh, ich hoffe, das ist hier der Ansatz, den wir haben wollen. Eli ei mitään tällaista lähestymistapaa. Näin ehdottaisin. der Weltszene zu diskutieren. Eli todella tämä lähestymistapa, että meidän täytyy käyttää kaikkia poliittisia välineitä, jotta voimme tukea meidän lähestymistapaamme maailmassa. Globaalissa maailmassa on muistutettava siitä, ettei kannata toimia yksilöinä, on pohdittava yksittäisten jäsenvaltioiden energiapoliittisia valintoja, sitä miten ne suhtautuvat koko EUn energiapolitiikkaan. Eli yhdessä olemme tässä vahvoja. Ehkä britit mm, muuten heikkoja, mutta britit ehkä tässä poikkeuksena, jotka ehkä ovat riittävän vahvoja, vahvoja kuitenkin tässä Jeffrey Van Ordenin suuntaan. Ehkä tässä mietinnössä on tällainen brittien opt-out. Tai oikeastaan jatkuva. Osittainen brittiläinen opt-out. Ei kaikki ole yhtä mieltä vaan Nordin kanssa. <laughs> yeah, we have the problem already. Niin, no tässä tuli jo ongelma esiin. <laughs> I also believe... Uskon myös, että kun on saman aikaan kiinnostusta, pitäisi löytää vastaus kysymykseen siitä, miten voisimme ratkaista klassisen kysymyksen, joka liittyy keskenään ristiriitaisista intresseistä. Tämä on yksi näistä klassisista ongelmista, joita me kohtaamme säännöllisesti. Tämän ongelman kohtaa mikä tahansa vastuullinen ulkopolitiikka miten näitä asioita voidaan yhdistää, missä saattaisi olla kompromissi. Minusta meidän pitäisi tällä tavoin löytää sellainen strategia, joka sopii kaikille minulle. Minulle erityisesti huolestuttaa se, että meillä on hyvin paljon erilaisia strategisia kumppanuuksia. Puolimaailma puhuu strategisesta kumppanuudesta ja me teemme jatkuvasti näitä sopimuksia strategisesta kumppanuudesta. Mutta ei ole strategiaa. Minusta strategisten kumppanuuksien inflaatio, siinä saattaa olla järkeä, jossa maat tulevat onnellisiksi, mutta silloin ei pidä kuitenkaan unohtaa tällaista kokonaistrategiaa. Ja tämä on yksi asia, jossa meillä on eniten puutteita. Kattava lähestymistapa omien etujemme määrittäminen, omien arvojen määrittäminen, joita me haluamme edistää Euroopan tasolla, politiikan välineet kaupasta, ihmisoikeuskysymyksiin, ulkopolitiikan, turvallisuuden kysymykset, kaikki nämä voidaan koota yhteen tietyissä puitteissa, jotka tekevät niistä paremman tavan tarkastella omia intressejä, jäsenvaltioiden intressejä. Ja se sitä, että tätä kautta voidaan päästä johdonmukaisempaan ulkosuhteiden politiikan intresseiden käyttämiseen. Ehkä meillä sitten on tämän tuloksena nyt monivuotisen rahoituskehityksen kautta se tilanne, että mitä enemmän strategisia kumppanuksia on tai mitä enemmän strategisia kumppanuksia neuvosto haluaa, sitä vähemmän rahaa on käytettävissä. Tätä pitää myös katsoa. Sitten pitäisi olla kappale, jossa meillä on suuntaviivat tiettyjen maantieteellisten alueiden osalta. Ajattelen tässä erityisesti kysymyksiä, jotka ovat lähemmän meidän intressejämme, jotka liittyvät myöskin naapuruuspolitiikkaan. Tässä täytyy ottaa huomioon erot se tapa, miten erityisesti tulee nähdä asioita, kun Sikorski sanoi, että idässä on eurooppalaisia naapureita ja eh, etelässä on Euroopan naapureita. Tämä on ero, joka pitäisi näkyä myöskin siinä, mikä on kunnianhimon ero. Tästä syystä haluaisin keskustella teidän kanssanne ajatuksista, siitä oletteko periaatteessa yhtä mieltä tästä ja voidaanko ottaa lisää kommentteja huomioon, myöskin ajatukset tähän mietintöön. Luulen, että se me voisimme yrittää katsoa sellaiseen suuntaan. Mutta jos te haluatte tämä tehdä normaalina mietintönä, johon kirjataan kaikki maailman maat, niin voimme sitten muuttaa sinun olen teidän palvelijanne, mutta ehkä meidän pitäisi pyrkiä lähteä, meidän pitäisi pyrkiä lähtemään liikkeelle johdonmukaisesta poliittisesta lähestymistavasta, eikä vain pelkästään puhua jokaisesta maasta, jonka kanssa olemme tekemisissä. Kiitos. Duff. Herra Duff. On. President. Puheenjohtaja. Minä olen liberaaliryhmän henkilö, joka tulee käsittelemään tätä mietintöä niin kuin viime vuonnakin. Ja odotan mielenkiinnolla tätä. Minusta tämä on mielenkiintoinen tilanne parlamentille. Se, että ajatellaan strategisesti ulkosuhteita, joita EUlla on, ja meidän asemaamme tämän politiikan sisällä. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne täysin tyylistä ja rakenteesta. Pahoittelisin kovasti tällaista Thomas Cook maailman ympäri matkaa, joten minusta kollegojen kanssa alderyhmästä me pyrimme estämään tällaisen tapahtumisen. Minä olen kriittisempi kuin olin viime vuonna siksi, että neuvostosta puuttuu kohesiota, puuttuu sykettä. Tämä ei ole ollut hyvä vuosi yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Ja Syyrian osalta valitseva erimielisyys on osoittanut tämän hyvin brutaalilla tavalla. Mutta haluaisin kuitenkin, että me tästä syystä olisimme ylpeämpiä, kriittisempiä, katsoin sen suhteen, miten kyyttämiä jäsenvaltiot ovat vakavasti sitoutumaan siihen, että kehitetään yhteistä politiikkaa. Minä olen tietysti vasta nähnyt tämän luonnoksen, joten en voisi enkä edes aio kommentoida sitä, mutta haluaisin esittää kysymyksen, koska en tekstistä huomannut tätä asiaa. Mikä on aikomuksenne lähestyä laajentumispolitiikkaa. En ole huomannut tästä omaa kappalettaan, huolimatta siitä, että ei saattaisi olla uskottavaa, uskottavia, uskottavaa laajentumisneuvottelua neuvotteluprosessia tai prosessia ylipäätään käynnissä tällä hetkellä. Se kuitenkaan ei ole merkitystä sitä, etteikö pitäisi puhua laajentumisen välttämättömyydestä pitkällä tähtäyksellä ulkopolitiikan puitteissa EU:ssa. Mr. Van Orden. On. Well, um... Kiitos, puheenjohtaja. Joten ehkä huomattuna aikaisemmat kommentit, vaikka toki pidän tervetulleen erityistä yhdistyneen kuningaskunnan roolia ulkoasioissa. Kuitenkin minusta tuntuu, että tarvitsemme nyt pragmaattisen lähestymistavan, emmekä sellaista, jolla yritetään jotenkin keskeisesti esittää tärkeänä EU-roolia. Niin tuntuu olevan kaikissa keskusteluissa, erityisesti tässä mietinnössä. Totta kai siinä on tietty arvo, että pyritään maksimoimaan yhteisymmärrys tietyissä kysymyksissä jäsenvaltioiden kesken. Kyllä minä sitä puolen, mutta tähän ei varmaankaan tarvita valtavaa ulkosuhdehallinnon rakennetta. Puheenjohtaja, vaikka emme ole tavoitteista samaa mieltä, toivoisin, että voisimme sopia siitä, että ulkosuhdehallinto voisi olla vähän pienempi rakenne, joka vastaisi niitä talousoloja ja realiteetteja, joissa elämme tänä päivänä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Herra Gala. Ich hatte mich zwar nicht gemeldet. Minä olin pyytänyt puheenvuoroa, mutta mutta... <laughs> Näin, niin ne tendenz Mutta minä tendenssinomaisesti ajattelisin, että olisi hyvä, että ei tehtäisi mitään Thomas Cook maailmanmatkaa, vaan rakenne painopisteet, mitä tulee meidän intresseihin, me nimenomaan näihin asioihin me rajoittuisimme. Ja tämä olisi se, miten tämä miten tehtäisiin. Ja meillä ei tähän mitään lisättävää, paitsi periaatteessa, että tuettaisiin tätä puheenjohtajan lähestymistapaa. Uh, putting completely on one side the previous discussion, but your point about... Tästä edellisestä keskustelusta ot, ot, puhuit näistä maaluetteloista ja aikaisempina vuosina ihmisoikeusmietintö tehtiin juuri näin ja joitakin vuosia sitten päätimme muuttaa tämä ja käsiteltäisiin strategia takia niin kuin kehotat tähänkin mietintöön. Uskon, että monet ovat sitä mieltä ja minä myös, että tämä on ollut onnistunut linja. On tärkeää, että jäsenillä on vähän kurinalaisuutta, ettei tehdä hirveää määrää tarkistuksia maista, joista he sattumalta ovat kiinnostuneita ja esittelijät ja varjoesittelijät ryhmissä pyrkivät toimimaan niin, että näin ei tapahtuisi. Muussa tapauksessa käy niin, että tästä tulee edelleen luettelo Todella tarvitaan kuria. Haluaisin tukea sinua siinä, että tähän päästäisiin. Mr. Kukan. Kiitos paljon, edustaja Kukan. Kiitos, puheenjohtaja. Reaktio tähän kysymykseen, ja kaalustuksessanne oli. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi noudattaa tuota teidän ehdotustanne, että vaikka asia on monimutkainen ja vaativa, niin meidän pitäisi nyt keskittyä todella strategia-asiakirjaan. Tämän tyyppiset neuvoston kertomukset. Tämä voisi olla ehkä lähellä sitä perusasiakirjaa, jossa määriteltäisiin strategiaa. Sitä jää nyt kaipaamaan. Ei tässä tarvitse siis luetella kaikkia maita, tapahtumia, toimia yhden vuoden ajalta. Mielestäni se ei ole meidän tehtävämme tässä yhteydessä. Joten tuen teidän lähtökohtanne. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi kaikkien paljon syvällisemmin pohtia sitä, miten ulkosuudenhallinto voisi toimia tehokkaammin koska tähän mennessä en ole nyt ihan vakuuttunut siitä, että ulkosuhdehallinto hoitaa sitä tehtävää, jota odotettiin sen hoitavan. Jos ajatellaan panostusta EUn työhön, niin se on kovin puutteellista, joten todella nyt toivoisin, ettei rajoiteta liikaa aikaa. Toisaalta ei tarvita hirvittävästi aikaa, mutta – tuen tämän asiakirjan työstämistä sellaiseen suuntaan, että siinä määriteltäisiin strategiset kysymykset, jotka ovat keskeisiä Euroopan unionin tulevassa ulkosuhdepolitiikassa. Kiitos. Paljon kiitoksia, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten muutama huomio minun puoleltani. Tämä nyt kannustaa minua katsomaan uudestaan, miten voin vahvistaa tuota kantaa verrattuna tähän luonnokseen. Jos kaikki tukevat tätä lähestymistapaa, niin minä toimin näin. Ehkä olisi sitten avuksi käydä vielä keskustelua. Andrew, laajentumista ei ole ihan unohdettu, mutta nyt on kyse yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mutta varmasti tässä on yhteyksiä laajentumisen. Siitä pitää keskustella. Varmasti ei sinänsä yksityiskohtaisesti laajentumisprosessista, vaan siitä, miten se vaikuttaa koko Euroopan unionin vahvistaa Eurooppaa kaiken kaikkiaan. Joten tässä mielessä haluaisin ottaa huomioon tuon kommenttinne. Edustaja Van Orden, onko hän jo lähtenyt? No sitten voimme lähettää hänelle artiklan 24.3 sopimuksesta. Salista kommentti ilman mikrofonia. Just said, uh, here to our staff, this center... Juuri sanoin tässä henkilöstölle, että tämä voitaisiin laittaa sinne mietintöön tai otsikoksi. Jäsenvaltioit tukevat aktiivisesti EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lojaalissa hengessä vastavuoroisen solidaarisuuden nimissä ja toteuttaa yhteisiä toimia tällä saralla. Laitettaisiinko tämä ihan sinne mietinnön alkuun? Develop it from there. Yeah? Ja kehitellään tätä ajatusta sitten siitä. Edustaja Van Ordenilla on joskus kyllä ihan mahtavia ajatuksia ja ehdotuksia. <laughs> And uh, therefore, I think uh, Madame De Martini. Edustaja, ai, ei sittenkään. I'm going to let General Van Orden know. We are in the same... Minä voin kertoa kenraali Van Ordenille tämän. Minä, me olemme samassa ryhmässä. Uh, President, it's they, it's Mr. Van Orden. Puheenjohtaja Van Orden on se, joka, ei ole, joka on vailla ääntä, eikä kollegamme. Liikaa. Everyone has a wall. No nyt minun pitää kyllä puolustaa tässä kollega. Kyllähän jokaisella on täällä oikeus jonkinlaiseen ääneen. Tämä asia on käsitelty. Sitten edustaja Cashman, onko hän jo paikalla? Michael, missä olet? Ai siellä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you. Uh, Kiitoksia. Kiitos Elmar. Tämä on esitys AFET-valiokunnalle sen, niiden aikomuusten pohjalta, joista olemme yhtä mieltä koskien johdonmukaisuutta ja synergiaa valtuuskuntien ja, ja valiokuntien kanssa, kun toimitaan EUn ulkopuolella. Otan huomioon edellinen keskustelu ja kommentit ulkosuhdehallinnosta. Haluaisin kiittää valtuuskunnan siis Etelä-Afrikan EU-edustaja Van Gernie hänen työtään vierailun aikana. Siellä oli muutamia diplomaattisia ongelmiakin tiellämme. Kiitän myös Brysselin sihteeristöä, jotka joitakin ongelmia pääsivät ratkomaan. Meidän alkuperäinen tarkoituksemme oli järjestää kunnollinen parlamentin välinen kokous, mutta kun muutoksia oli, oli tehty valtuuskuntaan minun ähm, tahtoni vastaan äh, valtuuskuntien pohjoisen kokouksessa, meidän äh, kokousten määrä on rajoitettu, kun, kun ajatellaan että virallisia parlamentin välisiä kokouksia, niin näin olimme vain työryhmänä paikalla. Mukana oli minun lisäksi niin Sargentini ja Sedo ja Albert. Sorry, uh, I thought someone was talking at me or behind me. Niin, anteeksi, luulin, että joku puhui tuolla takana. Niin. Siis viisi päivää ennen, kun kokouksen piti alkaa, Etelä-Afrikan niin peruutti koko kokouksen johtuen siitä, että oli muodostunut väärinkäsitys ja he luulivat, että olemme jotenkin alentaneet vierailun merkitystä, koska kyseessä ei ollutkaan virallinen parlamentaarinen kokous ja tätä juuri. Ja tästä juuri varoitinkin valtuuskuntien johtajien kokouksessa ja näin kävi valitettavasti, mutta kun keskustelin hänen kanssaan, hän oli sitä mieltä, että tällaisella työryhmällä ei ollut mitään auktoriteettia. Etelä-Afrikkalaisilla ainoastaan parlamentaarien välisellä kokouksella olisi merkitystä. Sitten huolimatta mitä tapahtui, on sanottava, että puhemies Schulz oli yhteyksissä eteläafrikkalaisen puhemiehen kanssa ja loppujen lopuksi kokous kuitenkin saatiin järjestettyä ja oli aivan selvää, että neljän vuoden ajan tämä toinen puheenjohtaja Etelä-Afrikasta, Join Fab, sanoi, että viiden, neljän vuoden ajan olemme rakentaneet hyvin vahvaa suhdetta mutta sitten yksi puheenjohtajakokouksen päätös aiheutti sen, että tästä mm, tämä suhde kärsi. Teimme paljon korjataksemme virheen, mutta mm, todella keskustelimme hyvin tärkeästä asiasta, niin tärkeästä kuin kokouksen peruuttamisesta. Ja tämä kyllä osoittaa, kuinka vakava puheenjohtajakokouksen tekemä päätös oli. Kuitenkin saimme järjestettyä kokouksen, kuten sanoin, ja kävimme useita keskusteluja eikä niistä vähiten tärkeä ollut Euroopan unionin kehityspolitiikan ihmisoikeudet, niissä puhuttiin myös tästä, tästä kiistanalaisesta valtion tiedotuslaista ja SAED, SADC-EPA-sopimuksesta. Sitä kuitenkaan tiettyjä asioita ei haluttu ottaa esityslistalla. Edelleen keskusteltiin vielä tästä valtion tiedotustietolaista, mutta mm, sitä ei haluttu varsinaisesti ottaa esityslistalle, mutta löysimme kyllä tavan, jolla se saatiin keskustelu, vaikka se ollutkaan virallisella esityslistalla. Sitten hyvin kiinnostavien, kiinnostavia keskustelua käytiin Durbanissa äh, äh, pidetystä BRICS-konferenssista ja siitä saimme kiinnostavan katsauksen. Keskustelimme todella tästä State Information laista siihen siitä ovat olleet huolissaan kansalaisjärjestöt ja lehdistöt. On ihmetelty, allekirjoitaako presidentti sen, kun sitä, sen perustuslaillisuus on kyseen alaistettu. Etelä-afrikkalaiset haluaisivat keskustella erityisesti Euroopan unionin kehitysyhteistyövälineestä ja tästä kehitystuen pikkuhiljaista lopettamista keskitason, keskitulotason maiden osalta. Siitähän on kyse Etelä-Afrikassa, mutta kun katsotaan kuinka suuret erot ovat köyhien ja rikkaiden välillä, niin kuilu on yksi maailman suurimmista. Ja he totesivat ja olimme heidän kanssa yhtä mieltä, että jos tällainen facing out tulee, niin tarvittaisiin asianmukainen siirtymäkausi. On harmi, että vaan Orion ei ole paikalla, koska hän olisi voinut viedä viestin takaisin, mutta ehkä kollegat voivat viedä tämän viestin UK koalitio hallitukselle. Olen kritisoinut päätöstä 13.4. UK on taholta, joka koskee tätä kehitysapua. UK kehitysministeri on sitä mieltä, että Etelä-Afrikka on kaikkein laajin ja kehittyneen talous ja se pystyy nyt rahoittamaan itse oman kehityksensä. On todella eh, harmillista tällainen päätös on tehty, varsinkin kun eh, se esitettiin niin, että se olisi tehty eteläafrikkalaisten kanssa ja kuitenkin sieltä sanottiin, että tämä ei pidä paikkaansa. Näiden asioiden lisäksi ja parlamentaaristen keskustelujen lisäksi meillä oli paljon kokouksia kansallisjärjestöjen kanssa. Tutustuimme tiettyihin ohjelmiin ja hankkeisiin koskien sitä, kuinka EU-varoja käytetään. Ja kollegat, minun on sanottava, että, että varoja käytetään erittäin hienolla tavalla elintärkeisiin terveyshankkeisiin ja hankkeisiin, joilla saadaan nuoret pois vankiloista ja työelämään ja aloittamaan kestävää tulevaisuutta. Myös koulutushankkeeseen tutustuimme erässä townshipissa ja tuli aivan selväksi, että EUn varroilla saadaan aikaan todellista lisäarvoa. Meidän panoksemme hetkellä Afrikan kansallisen budjetin on noin yksi prosentti. Emme kuitenkaan rahoita mm, mitä tahansa, vaan tuomme lisää arvoa. Haluamme rahoittaa eh, hankkeita niin kauan, että ne ovat menestyksellisiä sitten valtio voi huolehtia niistä itse, niitä voidaan toista muualla. Kävimme hyviä keskusteluja Etelä-Afrikan talousajatus kanssa. Etelä-Afrikka on nyt laajin viejä muihin Afrikan maihin ja Aasian maihin. Sen talous pyörii, mutta ongelmia vielä on ja ne ovat kasvamassa. Minulle oli hyvin kiinnostava kokous, se jossa, käsit, jossa puhuttiin AY-järjestöjen kanssa. Ne puhuttiin siitä, kuinka hirveitä kolonialisteja me olimme ja kuinka ihastuttava maa Kiina on. Verrattuna Euroopan siirtomaa valtioiden toimintaan käytin kaikki parhaat ja diplomaattiset kykyni kertoa sen, että ehkä että, että, että, että hän ei kyllä pystynyt nä, nä, näkemään minun poliittiseen sieluun enkä ainakaan voinut ottaa tällaisia luentoja vastaan keneltäkään näin nuorelta. Hän jatkoi vain. Ja hän kuitenkin kokouksen päätyttyä oli jo oikein sydämellinen ja toivoi tapaamansa minut uudelleen. Kuitenkin vierailu oli hyvin kiinnostava. Kaiken kaikkiaan on sanottava, että tässä tämän kokouksen jälkeen äh, Schulzkin seurasi vierailua ja Galler oli tietoinen kehityskulusta, että teimme parhaamme, jotta vierailu onnistuisi, mutta on sanottava, että mikäli sihteeristö täällä Brysselissä ei ja omat toimiston ja puhemiehen toimista ei olisi puuttunut asiaan, niin luultavasti valtuuskunnan vierailu ei olisi koskaan onnistunut toivon, että voimme rohkaista puheenjohtajakokousta tarkastamaan tätä päätöstä, joka koskee parlamentaarien välisiä vierailuja valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajana tarjosin mahdollisuutta, jonka mukaan voitaisiin kolmanneksella pienentää budjettia, mutta kuitenkin säilyttää vierailujen määrä. Ja näin olen pyytänyt, että puhemies Schulz harkitsisi tätä ja jatkan työtäni. Niin Elmar, nyt olen valmis vastaamaan kysymykseen. Olen sinun ja valiokunnan käytettävissä. Kiitos. Mr. Thank you very much. Uh, very briefly because I have... Kiitos aivan lyhyesti, koska joudun menemään toisen valiokunnan kokoukseen. Kiitos raportista ja siitä, että saimme hiukan kuvaa myös poliittista, poliittista ja psykologisesta tilanteesta, joka Etelä-Afrikassa on jossakin määrin. Saman aikaan toisaalta he huomaavat, että me teemme maassa paljon, mitä tulee kehitysyhteistyöhön. Toisaalta on tällainen näkemys, että haluavat kertoa meille siitä, mihin me pyrimme tai mihin emme. Uskotteko, että tässä olisi takana myös se, että sisäisesti keihin kohdistuu paljon painetta tiedotusvälineissä, on valtaisasti uutisia skandaaleista, joita on tapahtumassa, ja ne ovat pitkälti vaikuttamassa julkiseen keskusteluun hallituksen toiminnasta ja eurooppalaiset suhtautuminen kysymys, liittyykö tämä nyt tähän sisäpolitiikan turhautuneisuuteen vai miten, mistä tämä johtuu? Michael? Uh, thank you, Uh. Niin, kiitos, Elmer. Minusta tuntuu, että poliittinen reaktio ei mitenkään heijastele nyt kokonaiskäsitystä, joka eteläafrikkalaisilla on EUsta. EU on heille hyvin tärkeä. Me olemme strateginen kumppani, meillä on strateginen kumppanuus ja EU on Etelä-Afrikan tärkein kauppakumppani. Täällä lähes 30 prosenttia kokonaiskaupasta, paljon enemmän kuin BRICS-maat yhdessä. Mutta kuten voidaan olettaakin, niin apartheidin ja näiden hankaluuksien jälkeen, niin siellä on tiukat rakenteet. Kun päätös on tehty parlamenttien välisessä kokouksessa, niin se sitten etenee sieltä. Ja sitten kun siitä tulikin työryhmä, jotenkin siellä tulee sellainen psykologinen ajatus, että tämä ei ole enää hyväksyttävissä ja se pitää lähettää nyt ja sinne huipulle takaisin päätettäväksi. Vähän siinä oli sellaista tunnetta. Sitten ANCn sisäisistä kysymyksistä. Siellä on tavallaan ongelmia osittain siksi, että työttömyys on niin korkealla tasolla. Nuorisotyöttömyys lähenee 45 prosenttia, joten ongelmia siellä on. Amerikanan kaivoskysymys on yksi tällainen esimerkki ongelmista siellä. Ja tavallaan niin on siellä erittäin järkevääkin lähestymistapaa. Ja Salvador sanoi, että meille tulee sellainen käsitys, että EU ei ole tärkeä. Ja silloin heti siellä suunta vähän muuttui ja kaikki jatkuvasti toistelivat Euroopan unionin merkitystä, sitä miten tärkeä strateginen kumppanuutemme on ja puhemies Schulzin vierailu on tässä tärkeä tekijä, mutta kyllä siellä on sisäisiä ongelmia maassa korruptiosyyttelyn, petos, epäilyiden osalta ja pohditaan sitä, hoitaako hallitus näitä kysymyksiä kunnolla ja sitten tietenkin työntekijöiden levottomuudet. Andrew Duff sanoi, että omissa maissammekin olemme nähneet, että joskus poliitikot onnistuvat tällaisissa tilanteissa ja joskus sulkeudutaan pimeään huoneeseen ja toivotaan, että kun sieltä poistutaan, niin ongelmat ovat ratkeneet. Kyllä siellä näitä ongelmia tällä hetkellä hoidetaan, mutta kiitos tästä kysymyksestä. Ja, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Esitän kohtaan kuusi. kostello. Selonteko suhteesta Palestiinan lakia säätävän neuvostoon vastaan valtuuskunnan työryhmän vierailusta Ramalahiin Itä-Jerusalemiin 27. huhtikuuta 2. toukokuuta 2013. Ehkä olisi mahdollista, että pitäisitte johdannon ennen kuin aloitamme keskustelun asiasta. Missä olet? Olkaa hyvä. <laughs> Michael, you know that it's difficult for me. Michael tietää, että minun on aina vähän vaikeaa havainnoida. Okay. Hi. Good morning, Chair. Good morning. Uh... Niin, hyvää huomenta. Ja kiitos, että sain mahdollisuuden ja kutsun briefata teitä valtuuskuntamatkasta, jonka toteutimme Ramalan konferenssin ja länsirannalle. Ensin halusin sanoa, että valtuuskuntamatka oli 27. huhtikuuta ja 2. toukokuuta. Ja meitä oli siellä minä puheenjohtajana, Veronique de Kaiser, Alexandra Tain Aldesta, Nicole Kill Nielsen vihreistä ja Georgios Tussas GUE-ryhmästä. Me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että puheenjohtajakokous antoi meille mahdollisuuden osallistua tähän vapaus- ja arvokonferenssiin Ramallassa ennen kuin virallinen valtuuskuntamatka alkoi. Tämä konferenssi järjestettiin aiheena palestinalaiset vangit, jotka ovat israelilaisissa vankiloissa. 11. vuosipäivä oli tavallaan tässä tärkeänä ajatuksena se oli Marvan Vargutin osoittaakseen hänelle arvoa ja monet jäsenet osallistuivat tuohon varsinaiseen konferenssiin. Se oli erittäin hyvä. Ja aikaisempia valtuuskunnan jäseniä oli mukana, kuten Ponsa de Rossa ja Luisa Morgantini, aikaisempia meppejä siis. Tämä Freedom and Dignity-konferenssi järjestettiin Maron Bargutin pidättämisen 11-vuotispäivän muistamiseksi ja näin haluttiin kiinnittää huomiota palestinaisvankien aseman yli 4800 ihmistä, naisia, lapsia, palestiinalaisen lakia säätävän neuvoston jäseniä on siellä mukana. Konferenssissa otettiin esiin miten pidätykset hoidetaan, mikä on terveystilanne vankien kesken. Siellä on nähty, että monet vangit kuolevat siellä ja se aiheuttaa tietenkin parlamentille huolta samoin kuin se, että siellä pidetään naisia ja lapsia. Ja Siinä rikotaan Geneven yleissopimusta, että heitä pidetään vankilassa Israelissa. Tämä haittaa esimerkiksi perhetapaamisten järjestämistä. Kuten jäsenet varmasti tietävät, Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman 14 maaliskuuta ja silloin kehotettiin toteuttamaan matka, jotta voitaisiin todeta, minkälaiset siellä vankiolot ovat palestiinalaisilla Israelissa. Todella sanoisimme, että tämän konferenssin näkeminen, siellä esitetyt kysymykset vahvistivat sen ajatuksen, että Euroopan parlamentin arviointimatka on erittäin tärkeä. Siksi uskomme, että tällainen tarkastelumatka pitäisi toteuttaa mahdollisimman pian. Valtuuskunnan puheenjohtajana olen luonut tällaisten Palestiinan kanssa toteutettavien valtuuskuntien e, nykyisten ja entisten puheenjohtajien ryhmän, jotta voitaisiin pitää yllä parempia yhteyksiä Palestiinan suuntaan, jotta voidaan tukea kestävää rauhaa. Konferenssin jälkeen siirrytin ohjelmaamme. Se oli melko tiukka ohjelma. Aluksi tapasimme palestiinalaisen lakia säätävän neuvoston edustajia. Meillä oli myöskin tapaaminen Salam Fayadin entisen ulkoministerin kanssa ja näissä keskusteluissa keskityttiin siihen, miten yhä hankalampi poliittinen tilanne kehittyy ja John Kerryn aloitteeseen tuo 7. kesäkuuta määräaika on nyt ilmeisesti lykkääntynyt hiukan. Me kävimme useissa kaupungeissa ja kylissä länsirannalla. Kävimme Jordanin laakson Beduini yhteiskunnissa ja oli ikävä, että joudumme näkemään – toteamaan, että heitä evakuoidaan jatkuvasti. Myös sinä iltana, kun olimme käyneet siellä, se oli sotilasharjoituksia, kaikki piti sietää, siis ihan kaikki, omaisuus, perheet, eläimet, koulut suljettiin ja ilmeisesti tällaisia evakuointeja toteutetaan jatkuvasti tällä hetkellä, jotta sotilastoimia voidaan siellä toteuttaa. Me tapasimme John Cadosherin EUn edustajan, joka kertoi EUn toimista ja poliittisesta tilanteesta. Sitten pohjoisempaan tapasimme yritysmaailman edustajia ja niissä ja myöskin yliopiston edustajia. Sitten matkustimme Hebronin, siellä kävimme jaetussa Hebronin kaupungissa ja näimme sosiaaliset, taloudelliset vaikutukset – ja sitten siirryimme Betlehemin ja tapasimme siellä pormestarin. Me tapasimme matkan aikana monia kansalaisjärjestöjen edustajia, bisnesmaailman edustajia. Kuulimme paljon poliittisesta tilanteesta. Haluaisin kertoa jotain johtopäätöksistämme tämän matkan jälkeen. Edustustoista ja eri valtuuskunnista, joita tapasimme. Minusta tuntuu, että jäsenet varmasti ovat nähneet lehdistötiedotteita, joita meiltä tuli sieltä. Me esitimme, että olemme kovin huolissamme siitä tilanteessa, joka edelleen kohtaa palestiinalaiset, joilta kielletään ihan perusihmisoikeudet ja ihmisvapaudet, oikeus liikkua vapaasti. Rajanyltäspaikat ovat hankala asia päivittäisessä elämässä. Ja tämä hankaloittaa kovasti heidän päivittäistä elämää, erityisesti Itä-Jerusalemissa. Meitä huolestutti se, miten häiritään palestiinalaisia jatkuvasti. Näimme tämän, kun tapasimme Beduineja Jordanin laaksossa. samoin kuin tapasimme palestinalaisia Hebronissa myös. Ja eri paikoissa olimme sitä mieltä, että nyt siellä toteutetaan väkivaltaisia toimia siirtokuntien osalta ja ilman siis rangaistuksia – Tämä nähtiin Hebronissa erityisesti sekä armeijan osalta. Ja me valettelemme tätä kahtalaista järjestelmää, jossa estetään perusinfrastruktuuri. Siellä tuhotaan jopa sellaista infrastruktuuria, jota on rakennettu EUn tuella. Vapaa liikkuvuus, jopa niin, että voitaisiin kävellä siellä kaduilla vapaasti. Ja tämä oli asia, joka huolestutti meitä aivan erityisesti. Siellä on lähes apartheid-mainen järjestelmä, jossa palestiinalaisten kulkemista rajoitetaan tietyillä teillä, kaduilla, Hebronissa jälleen, kun palestiinalaiset eivät saaneet tietyillä alueilla tai kadulla kävellä. Tai heidän piti kävellä tietyllä tien osalla. Tapasimme paljon pormestareita, bisnesmaailman edustajia Jenninissä ja Hebronissa ja näimme, että siellä halutaan huolehtia kestävästä taloudellisesta kehityksestä, mutta näimme, mitä ongelmia siellä on verotuksen osalta tai että ei anneta lupia tietylle hankkeille. Tämä hankaloittaa toimintaa. Lisäksi luonnonresursseista, kuten vedestä, ei päästä to- nauttimaan. Siirtokuntien asukkaat käyttävät siellä paljon enemmän kuin palestiinalaiset per capita. Vesi tulee kaukaa, siitä maksetaan korkea hinta. Tämä on hankala kysymys, johon pitää puuttua. Vatuskunta lyhyesti sanottuna oli sitä mieltä, että nämä toimet ovat osa strategista suunnitelmaa, jolla pyritään saamaan palestiinalaiset pois alueelta. Tämä on hankalaa politiikkaa Jerusalemissa ja muualla. Tämä politiikka liittyy siihen, että halutaan liittää lisää maa-alueita ottaen huomioon – ne rajat, joista sovittiin vuonna 1967 ja sen jälkeen. Tämä on hyvin huolestuttava. Meihin teki vaikutuksen palestinalaisten tapaamiset. Palestinalaiset olivat hyvin kiinnostuneita rauhanprosessista. Rauhanprosessin kautta he halusivat saada oikeuden itsemääräämisoikeuteen omaan valtionsa. He olivat hyvin innostuneita meidän matkastamme ja he toivoivat, että Euroopan unioni voi olla mukana vaikuttamassa siihen, että saadaan lopullinen ratkaisu tälle alueelle. Ja me haluamme olla tässä työssä mukana. Puheenjohtajan lopuksi me olemme suunnitelleet, että valtuuskuntamatkamme virallinen kertomus saadaan pari viikon kuluttua. Julkilausumat, joita esitimme tämän matkan aikana, josta olen nyt briefannut jäseniä, lähetetään korkealle edustajalle ja jäsenvaltion edustajille, jotta he saavat tästä tietoa, samoin kuin edustustojen johtajille. Tämän vuoden aluksi esitettiin, että meille poliittisille poliittisten vankien tilanne on erityisen tärkeä tällä hetkellä. Me olemme tavanneet eläinministeri Jokestelon, joka on verrannut tätä kysymystä myös irlantilaisten vankien tilanteeseen ja pohtinut sitä, miten voidaan edetä tässä yhteydessä. Me olimme mukana tuossa Ramalain huhtikuisessa Freedom and Dignity-konferenssissa – vapaus ja ihmisarvo. Varapuhemies parlamentista Isabel Duron edusti siellä puhemies Schulzia. Käsittääkseni varapuhemies Duran on nyt kirjoittanut puhemies Schulzille ja esittänyt, että tämä tarkastelun matka, joka järjestettäisiin vankiloihin, voitaisiin järjestää mahdollisimman pian ja me odotamme nyt vastausta puhemieltä heltä ja puheenjohtajakokoukselta. kokoukselta tässä yhteydessä. Tässä lyhyt yhteenveto tästä matkasta. Jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja, niin mielelläni niihin vastaan. Kiitos. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Kostelon puheenvuoron jälkeen ja kun olemme nähneet näitä kertomuksia koskien melkein 5000 palestinaista pidetettyistä Israelin alueella, Ja jolla rikotaan kansainvälisiä yleissopimuksia olosuhteissa, joissa ei pidetä kiinni mistään vähimmästä keistä koskien oikeudellisia tai hallinnollisia pidätyksiä. Eres niños, bueno... Lapsia ja naisia pidätätte tällä todella Euroopan parlamentinkin valtuuskunnan kertomuksessa yksityiskohtaiset kuvaukset. Nyt kysymykseni kuulee, aikaako Euroopan parlamentti tehdä jotakin? Kun ajatellaan budjettia, joka on suunnattu Israelin kanssa tehtävän yhteistyöhön, vaikuttaako siihen tämä? Aiemmeko tehdä jotakin kauppasuhdesopimusten kanssa, investointipuitteiden kanssa, kun luemme näistä tilanteista mistä tahansa muussa kolmannessa maassa, jossa Euroopan unionilla on yhteistyötä, niin kyllä joihinkin toimiin olisi ryhdytty. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Haluatteko vastata tähän? Thank you, Chair. Yes, and... Um, Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Olen aivan samaa mieltä vankien olosuhteet ovat todella tyrmistyttävät ja niihin kiinnitettiin paljon hyvää huomiota 14. maaliskuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa, jossa keskusteltiin vankien oloista, kuolemasta, siitä, että 4800 vankia siellä on todella järkyttävissä oloissa. Hyvin epäterveellisissä oloissa, jossa ei saada lääketieteellistä hoitoa, ei mitään koulutusmahdollisuuksia. Tilanne on todella sietämätön. Tästä syystä me päätimme, että haluamme tehdä tästä poliittisen prioriteetin ja haluamme erityisesti painottaa vankien asemaa. Kun katsotaan tätä kertomusta kokonaisuutena ja katsotaan niitä oloja ja sitä, miten palestiinalaisia siellä kohdellaan. Ja siellä rikotaan kansainvälistä oikeutta, kansainvälisiä ihmisoikeussääntöjä. Tätä ei voida hyväksyä. Emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan unioni antaa tämän tapahtua, eikä tee tässä kysymyksessä mitään. Joten minä toivoisin kyllä tukea mille tahansa toiminnalle, jonka kautta Israel saadaan kantamaan vastuu siitä, että Israel rikkoo kansainvälistä oikeutta, kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Parlamentin täytyy tässä nyt toimia. Lisäksi on tärkeää, että edetään, jotta voidaan saada lisää todisteita näistä vankilaoloista kuten esitettiin tuossa 14. maaliskuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa, koska erityisesti palestinalaisvankien asema on erittäin hankala. Yksi viidestä palestinalaisista on viettänyt aikaa vankilassa. Siellä ei ole yhtään perhettä, johon tämä vankilakysymys ei ole vaikuttanut, joten tämä on hyvin keskeinen kysymys. Ja ehkä vähän erilainen muihin yhteyksiin verrattuna, jossa katsotaan vankien tilannetta. On hyvin surullista nähdä, että palestiinalaisalueella jokainen perhe on kärsinyt siitä, että perheenjäsen on ollut joskus vankilassa. Tähän on puututtava. Se liittyy tiukasti rauhanprosessiin ja siihen, että löydetään jonkinlainen pysyvä ratkaisu tämän alueen ongelmiin. Ja minä kyllä tukisin voimakkaasti eurooppalaisia toimia. Tiedän, että siellä odotetaan meidän toimivan myös. Kiitos. Kovacev. Kiitos puheenjohtaja. Pysyn puheenvuoroa, koska olen yhtä mieltä siitä, mitä on sanottu, että on tärkeää, että kumppanimme noudattavat ihmisoikeuksia ja kunnioittavat kansainvälisiä sitoumuksia ja oikeusvaltion periaatteita – ja myöskin kunnioittavat ihmisiä. Ei pitäisi luokata heidän asemansa etnisen tai muun taustan vuoksi, mutta tilanne on herkkä, meidän pitää olla herkkä ajatellen kaikkia tahoja. Haluaisin myöskin kysyä, tapasitteko toiselta osapuolelta uhreja, jotka ovat tulleet terroristi-iskujen uhreja Israelissa. Tiedättekö, että jotkut vangeista, joita vapautettiin, varsinaiset vangeista, joita Israelin vankiloissa vapautettiin, valitettavasti ryhtyvät uudestaan laittomiin toimiin. Ja jos me vain otamme omaksemme osan tästä kokonaiskuvasta, me emme auta sovintoprosessia emmekä rauhaa lähi -idässä. Minä tiedän, miten, miten herkkä tämä asia on kaikilta kannalta katsottuna, mutta meidän pitäisi olla varovainen, että omassa raportissamme emme tuomitse vain yhtä puolta. Um, well, just maybe to, um, to say that... Niin, ehkä voisin vain sanoa, että valtuuskuntamatka oli länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Ja erityisesti katsottiin vankien tilannetta. Me tilasimme, anteeksi, tapasimme palestinalaisen edustajia. Aikaisemmin marraskuussa tutustuimme Beduinien tilanteeseen ja silloin meillä oli mahdollisuus tavata Knessetin jäseniä keskustellaksemme tilanteista siellä. Me olemme hyvin pettyneitä siitä, että tämä sovittu kokous itse asiassa peruttiin. Aivan oikein, konfliktitilanteessa on huolehdittava siitä, että kaikkia osapuolia kuulla niin sanoakseni. Mutta kun valtio lähtee rikkomaan kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä ihmisoikeutta, on tärkeää, että Euroopan unioni ja muut valtiot sanovat, että tätä ei voida hyväksyä. Ei ole hyväksyttävissä, että valtio – lähtee tällaisiin rikkomuksiin. Kuitenkin totta kai tiedostaisin tämän hyvin irlantilaisena ehkä erityisesti. Tulen rajakaupungista Irlannista ja hyvin tiedostan sen, että missä tahansa konfliktissa, myös Irlannin konfliktissa, tarinalla on kaksi puolta ja on tärkeää, että molemmat osapuolet kuullaan. Tärkeää on myös, että nähdään, koska tehdään rikkomuksia. Ja jos valtio niihin syyllistyy, niin nämä rikkomukset on nimettävä. Kansainvälisen yhteisön on sanottava, että niitä ei voida hyväksyä. Tämä ei tarkoita suikaan sitä, että terrorismin toimet vastapuolelta olisi jätettävä tuomitsematta kaikkiin terroritoimiin on puututtava, ne on tuomittava. Varmasti olisin tuosta samaa mieltä, mutta sanoisin kuitenkin, että ne palestiinalaiset, joita me tapasimme, kun kuuntelimme heidän vaikeuksiaan, sanoisin, että palestiinalaiset ovat rauhanomaisia ihmisiä, jotka mielellään tekevät työtä löytääkseen rauhanomaisen ratkaisun. Ja se on varmasti nähty siellä on vankkaa sitoutumista nyt rauhaan alueella ja meidän täytyy nyt laskea palestiinalaisen hyvän tahdon varaan, vaikka he toimivat valtavan hankalissa oloissa. Sua Nyt sitten Turkki. Herr Portman ist da, der ist äh, Berater für die Türkei zum Thema. Niin, eriks siis puhumme Turkista. Odotamme täällä vielä Aleksandra Kaskanje laajentumisen pääosastolta. Eri kollegat ovat esittäneet toivomuksen, että tänään keskustelisimme kehityksestä Turkissa. Saatamme nähdä, että Kaupungissa on tullut kysymykset Istanbulissa ovat johtaneet hyvin laajaan konfliktiin, josta on hyvin tärkeää, jota on hyvin tärkeää arvioida, kun on kysymys kumppanimaasta, NATO-jäsenmaasta ja EUn ehdokasvaltiosta, jäsenehdokasvaltiosta, että voidaan katsoa, arvioida siis sitä, miten kehitys tulee menemään eteenpäin. Me olemme toistuvasti puhuneet sitä, miten tärkeää olisi tällainen osallistava malli EUn osalta, mitä tulee Turkkiin. Ja nyt saatamme nähdä, että on pitemmälle meneviä ongelmia ja näemme liittoutumia näissä mielenosoituksissa, jotka ovat hyvin pitkälle meneviä. On sellaisia, jotka haluavat nähdä maallisen Atatürkin ajatusten mukaisen Turkin nuoria ihmisiä, jotka noudattavat arabikevään esikuvaa ja haluavat avoimuutta. Haluamme nähdä, että on protestiliikkeitä, joiden edustajat joutuvat vankilaan, jos he internetin tai Twitterin välityksellä kehottavat mielensoituksiin. Olemme nähneet, miten näitä mielensoittajia kohdellaan. Ja presidentti Abdullah Gül on oikein ottanut kantaa sanoissaan, että demokratia ei näy pelkästään vaaleissa, nousi esiin pelkästään vaaleissa. Tämä on hyvin viisas kommentti. Yhteiskunnassa täytyy kokonaisuus olla prosesseja, jotka vastaavat sen, että oppositio voi tuoda kantaansa julki. On selvää, että syvemmät syyt ja yhteydet ovat sellaisia, että me emme niitä ymmärrä, ja tästä syystä on tärkeää, että meillä on käytössämme henkilöitä, jotka voivat kertoa meille taustoista. Se paitsi minusta on myös mielenkiintoista, että Arens äh, varapääministeri on pyytänyt anteeksi toimia ministeriltä, mutta ei itse pääministeri. Tämä on hyvin mielenkiintoinen merkki. Minä en usko, että kysymys on sattumasta. Ja tämä tietysti osoittaa, minkälaista kehityksestä on kysymys. Sitten mitä tulee näihin neuvotteluihin, joita Erdogan tukee, joiden kautta pyritään vähentämään armeijan hallitsevaa asemaa ja sitä, että että saataisiin myöskin oikeusotos riippumattomaksi aiemmista puitteista. Nämä ovat olleet hyvin tärkeitä näkökantoja Turkin kypsyydelle liittyä Euroopan unioniin. Kun on nyt sitten siirrytty sivuun tätä vanhaa vallan potentiaalia, on sitten nähtävissä, että voidaan toteuttaa omaa mallia, eli asteittain tuodaan mukaan islamilaista lähestymistapaa. Vaikkakin on niitä kollega Daffin kannattavastikaan tärkeää, ei ole alkoholikielto kysymys. in die Gesetzgebung... Tällaiset yksityiskohdat, jotka tulevat lainsäädäntöön, jotka ovat islamilaisia näkökantoja, joilla itse asiassa ei olisi, pitäisi olla mitään tekemistä maallisessa yhteiskunnassa, se juodaanko vai ei, ja Erdogan on lisännyt tähän sen, että, että pitäisi, ei pitää rakentaa tavarataloa, vaan moskeja. Eli siis haluaa, halutaan asettaa tietoisesti tällaisia vastakohtia tämän kanan selväksi tekemiseksi, ja tämä myöskin on nähtävissä tietyissä ulkopoliittisissa toiminnan malleissa. Minä olen hiukan epävarma, en tiedä, miten tästä, minkälaisen arvion tästä voisi tehdä, Minusta on järkevää käydä tätä keskustelua ja tässä syystä kiitän sydämellisesti siitä, että meillä on täällä näitä henkilöitä käytössä. Fortman, Kreskanne. Ja sitten pyytäisin, että Ria Uumen meidän tämä käytössä vuoron. Ensin komission edustajat. Fortman. Uh, thank you very much and good morning. I'm the... Kiitoksia ja hyvää huomenta. Olen Turkin neuvonantaja ja korkealle edustajalle ulkosuhdehallinnassa. Olen sitä mieltä, että se mitä Turkissa on nähty on 11 vuoteen pahimmat levottomuudet tuon hallituksen alaisena, AKPn hallituksen alaisena, mutta on pidettävä perspektiivistä kiinni ja on vältettävä rinnastaminen sen kanssa, mitä tapahtuu tapahtui Turkin laajemmalla alueella. Kyseessä on kuitenkin toimiva demokratia AKP, on voittanut kolmet vaalit ja 50 Most popular politician in the... prosenttia tukee häntä ja Erdogan on suosittu politiikka, suosittu politiikkomassaan. Kolme asiaa. Ensinnäkin kyseessä oli lähinnä Taksimin alu, aukiolle keskittynyt mielenosoitus ja toisekseen on, on nämä laajemmat mielenosoitukset, joita on tapahtunut kaikkialla maassa. Niiden viesti ei ole niin keskittynyt, vaan ne ilmaisevat laajemmin turhautumista sen suhteen, että, e, että tähän eri puolueiden edustaman demokratian ei saada tarpeeksi ääntä kuuluvin. Toisekseen ollaan vihaisia, kun tietyt poliisivoimien jäsenet ovat käyttäneet liiallisesti voimaa. Ratkaisut näkyvät aivan aika selviltä tiettyihin asioihin. Ensinnäkin on sitouduttavaa laajempaan yleisön kuulemiseen ja keskusteluun julkisissa hankkeissa. Toisekseen olisi sitouduttava selkeästi siihen, että kansankokous ja ilmaisuvapaus ovat vapaita myös sosiaalinen media ja lehdistö. Ja kolmas asia koskee sitä, että tuomitaan liiallinen väkivalta ja ja että väittämät tutkima, tutkitaan puolueettomaasti. varapääministeri oli kokouksessa hiljattain AY-järjestöjen kanssa ja mielenosoittajien edustajien kanssa tämä oli askel oikeaan suuntaan, mutta uskon, että ratkaiseva hetki koittaa silloin, kun, kun pääministeri palaa matkaltaan Pohjois-Afrikkaan ja nyt onkin kiinnostavaa kuulla, mitä hän sanoo palatessaan tänä iltana tai huomenna. Mitä todistan EUn ääneen, uskon, että se on kyllä kuultu tässä asiassa. Olemme kuulleet sekä komission jäsen Fyylen että korkean edustajan tiedottajan puheenvuorot viime viikonloppuna ja molemmat olivat varsin varhain liikkeellä. Ja antamas, antoivat kansainvälisiä vastauksia tähän kysymykseen. Korkea edustaja ilmaisi huolensa koskien väkivaltaa ja voimakeinojen käyttöä ja ilmaisi sympatiansa loukkaantuneille ja korosti tarvetta saada aikaan kunnollista vuoropuhelua. Me uskomme, että tämä puheenvuoro pätee edelleen. Korkea edustaja seuraa tätä asiaa hyvin läheltä päivittäin ja on läheisissä yhteyksissä komission ja Ankaran delegaatioihin sieltäkin tuettiin tätä tuntumusta, että tämä vastasi presidentin vaikutelmia. Ul- ulkosuhdehallinto saa pian vetoomuksen nuorisovaltuuskunnalta koskien niitä huolen aiheita. Ja todella, kuten sanoin, seuraamme hyvin tarkkaan, mitä hallitus ja pääministeri sanoo, mitä pääministeri sanoo palattuaan. Ja varmasti asiaan puututaan uudelleen, mikäli se on tarpeellista. Kiitoksia. Kanje. Thank you very much, Mr. Bok. Kiitos herra Brock. Haluan esittää puheenvuoroni komission puolesta, koska kuten tiedät, tosiasia on se, että Turkin hallitus on käyttänyt äärimmäistä suhteettoman suurta voimaa, voimayttöä. Poliisi on tehnyt tämän nimenomaan rauhanomaisia menottajia vastaan taksimaukiolla ja nämä minuutukset ovat nyt laajentuneet muihin kaupunkeihin. Ajattelen tätä odottamattoman laajaa väestön liikettä eri elämänalueilta. Hallituksen viimeisimmät reaktiot osoittavat heikkoutta, sitä, että ei pyritä etsimään vuoropuhelua eikä yhteisymmärrystä ja virka taho pyrkii toimimaan oudolla tavalla. On ollut myöskin lähes yksipuolinen lehdistön vaikeneminen asioista. Tapahtumasta oli kerrottu, että tämä on myöskin osoittanut, että on vapauden puutetta ja itsesensuuria. Komissio on pyytänyt viranomaisia varmistamaan mielipiteen vapauden ja myöskin kokoontumisvapauden, samoin kuin on myöskin kehotettu varovaisuuteen ja siihen, että käydään vuoropuhelua ja että varmistetaan tiedotusvälineiden vapaus. Nykytilanne meidän mielestämme on tilaisuus Turkille todeta ne haasteet, jotta se kohtaa ja että Turkki voi saavuttaa paremmat demokratian standardit, paremmat demokratian käytännöt. Tämä merkitsee sitä, että kiinnitän huomiota kaikkiin yhteiskunnan ryhmiin, myös niihin, jotka eivät koe, että parlamentaarinen enemmistö edustaisi heitä. Mitä tulee, niin kuin tiedätte, siihen, mitä tulee siis siihen, että komission Fyle matkustaa Istanbulin osallistuakseen konferenssiin, joka käsittelee maailmanlaajuisten haasteiden uudelleen äh, pohtimista ja että luodaan yhteistä tulevaisuutta Turkille ja Euroopan unionille. Tämä tapahtuma oli suunniteltu aikaa sitten ja myöskin aikaistunut suunniteltu, että komissio sen osallistui tähän Alkuperäinen oli se, että komissio sen olisi esittänyt komission näkemyksen siitä, miten Turkki ja EU voisivat harjoittaa toimintaa, niin että saadaan yhteinen tulevaisuus. Ja viimeisten kuuden aikana saatiin hyvin rohkaisevia viestejä. Nykyisen tilanteen aikana Turkissa komission jäsen tulee tietysti myös puhumaan haasteista, jotka Turkki kohtaa demokraattisessa elämässään ja yleisemminkin eh, niin, että Turkki täyttäisi poliittiset kriteerit. Me Komissiossa ja EUn edustusta seuraamme tietysti hyvin läheisesti päivittäisiä tapahtumia. Kiitos. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että minusta tuntuu, että ulkosuhdehallinnan reaktio oli hiukan myöhäinen. Sunnuntaina se saatiin ja mielestäni se, mitä komission ja sen tekijä minä parlamentin esittelijänä, me reagoimme oitis perjantaina. Silloin jo esitin huoleni väkivallasta ja suhteettomasta voimankäytöstä, johon poliisi syyllistyi järkyttäviä kuvia saimme nähdä Istanbulin taksimin aukiolta, mutta myös muista turkkilaisista kaupungeista. Tällä oli vaikutus ei ainoastaan minuun, vaan kaikkiin muihinkin, maan ulkopuolella. Myös Turkissa totta kai, mutta myös maan ulkopuolella. Meidän päätöslauselmissamme, puheenjohtaja, me olemme aina painottaneet sitä, miten ratkaisevan tärkeää on se, että Turkki jatkaa uudistusprosessia, jotta Turkki voi huolehtia siitä, että kunnioitetaan perusoikeuksia, erityisesti ilmaisuvapautta, mutta myös kokoontumisvapautta. Mielestäni siihen sisältyy myös oikeus mielenosoituksiin. Mutta hyvät kollegat, kyse ei ole ainoastaan oikeudellisista uudistuksista. Kyse on myöskin käsityksistä. Teidän tavoin olen hyvin pettynyt pääministeri Erdoganin käsityksiin ja reaktioihin. Hän ei tunnu välittävän nyt suuresta osasta Turkin yhteiskuntaa, kun hän ajaa politiikkaansa, kun hän ottaa asioihin kantaa. Minä vankasti uskon, että demokratia ei ole mitään nollasumapeliä. enemmistö on se Afrikassa, Turkissa tai meidän maissamme, enemmistön on kannettava vastuu ja otettava huomioon myös vähemmistöjen kannat. Politiikassa, mutta yhteiskunnassa laajemminkin tämä on tarpeen. Kuten aikaisemmin olen kuitenkin sanonut, kompromissi sana ei tunnu olevan olemassa ollenkaan Turkin politiikassa. Minusta tuntuu, että Turkin hallituksen lähestymistavan muutos, mutta myös pääministerin on muututtava. Ehkä hänen tulisi kuunnella hyvin tarkkaan presidentti Gölin kantoja, kun hän sanoi, että demokratia ei tarkoita ainoastaan vaaleja. Kuitenkin osallistava, monimuotoinen, elävä demokratia – vaatii myös pätevää, osaavaa, mutta rakentavassa hengessä toimivaa oppositiota. Mielestäni tähänkin liittyy nyt haasteita. Puheenjohtaja, paljon on sanottu viime päivinä siitä, minkälainen Turkin tiedotusvälineiden kanta on. Siellä kun on jätetty raportoimatta. Voitteko kuvitella, että kun sieltä nähdään savua nousee sieltä Taksemin aukiolta, niin yksi keskeinen televisiokanava raportoi pingvineistä. Euroopan parlamentti on monet kerrat kritisoinut sitä, miten turkkilaiset viestimet harjoittavat itse sensuuria. Lähes kaikki tiedotus välineet ovat suurelta osin samojen bisnestahojen käsissä. Minä todella toivon, että jos näin merkittäviä tapahtumia siellä nähdään, niin saadaan lopulta käänne tähän kehitykseen. Jos ajatellaan keskustelua, jota alkoholista käytiin esimerkiksi. niin ei kai kukaan täällä vastusta sinänsä varotoimia, mutta jos ihmisille tulee sellainen käsitys, että tässä ei nyt toimita ainoastaan varovaisuuden nimissä, vaan koko elintavat ovat tässä uhottuna, niin toivon nyt todella, että Turkin viranomaiset voivat tällaisessa tilanteessa jotain oppia. Kiitos. Thank you. We have a lot of... Nyt meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Olisiko mahdollista, että jokainen saisi puolitoista minuuttia, silloin kaikki saisivat tilaisuuden puhua? Vai niin? Siinä tapauksessa sitten katsotaan, miten paljon aikaa jää niille, jotka ovat lopussa. Kysymys on siitä, että ollaan kohteliaita kollegoja kohtaan. Herra Hauit on ensimmäinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, että, että tästä puhutaan 66 kaupungissa on jo mielen osoituksia tämänkin parlamentin ympärillä protestoiden on, on, ymmär, on osoitettava, että heidän äänensä kuullaan täälläkin, jos ei heidän omassa maassaan parlamentti on yhtä mieltä korkean edustajan kanssa sitä, että olemme syvästi huolissaan tästä välikivallan käytöstä ja tarvitaan vuoropuhelu. Euroopan parlamenttina meidän pitäisi kehottaa Euroopan unionia YK kanssa toimimaan niin demokraattisen toiminnan puolesta. Tarvitaan laillista tilintekoa niille, jotka tällaisiin toimin ryhtyä. Kolme mielensoteja on jo kuullut, Abdullah Kumet mukaan lukien. Meidän olisi osoitettava heille Lumme. Hän kuuluu sosiaalidemokraattisen ryhmän sattakunta mielenosoittaja on haavoittunut myös viattomia naisia ja muita, jotka on, nämä uutiset ovat levinneet sosiaalisessa mediassa. Kyynelkaasua käytetään myös oman maani konsulaatin lähistöllä. Kyynelkaasu iskut ovat niin voimakkaita, että jopa eläimet lähtevät pois, mutta mielenosoitteet jäävät paikallaan. Pääministeri väittää, että, että mielenosoittajat ovat yhteydessä terroristeihin. Ei. Demokratia on kuitenkin suojeltava kotona, jos halutaan toimia ulkopuolella. Human Rights Watch on puuttunut asiaan. Haluaisin todeta, että tärkeimmissä tiedotusvälineissä ei asianmukaisesti tästä uutisoitu. Meidän pitäisi pitää pintamme niiden edessä, jotka pyrkivät käyttämään tätä hyväkseen, estääkseen Turkin EU-pyrkimykset me, jotka olemme närkästyneitä siitä, mitä tapahtuu, teemme näin, koska todella haluamme, että Turkki tulisi EUn sisälle. Se olisi paras tapa turvautua tällaisista epädemokraattisilta voimilta, jotka nyt mylläävät tuossa maassa. Niistä on tehtävä loppu, lopullisesti. Yes, uh, chairman with respect... Niin, puheenjohtaja. Charles Sportsmanin puheenvuoroa, että minusta Catherine Ashtonin äh, julkaisema on tullut myöhässä, se on heikko. Me hukkasimme sen mahdollisuuden todeta, että olemme näkemässä sen, että Turissa tapahtuu demokraattinen herääminen lähin vertailukohta on minusta 1968 äh, tapahtumat Pariisissa. Jos me tiedämme, että ne eivät, kaikki, eivät ole pelkästään hyvää, että kaikki pelkästään siellä tapahtunut ei ole demokraattista tai rauhanomaista, mutta me tiedämme, että viime kädessä 1960 kahdeksan oli kuitenkin sen arvoista kuin se oli. Frustraatio, joka liittyy siihen, miten edustava poliittinen luokka Turkissa on, miten se pystyy todella heijastamaan Turkin yhteiskuntaa ja ideologioiden yhteentörmäys. Kemalismi toisaalla ja islam toisella puolella. Se ei suinkaan merkitse, että olisi mahdollista, että syntyisi suuri liberaali demokraattinen valtio. Milostukset ovat hyvin puhtaasti eurooppalainen asia. Turkin täytyy oppia suvaitsemaan erimielisyyttä ja sitä, että ei olla aina sovinnaisia. Minä toivon, että yksi tämän kriisin tuloksista olisi se, että pääministeri Erdoganin pyrkimys tulla äh, superpresidentiksi ja saada aikaan presidenttijohtoinen järjestelmä Turkkiin nyt äh, hiljaa haudataan. Kiitos. Thank you, President. Uh, let me by my... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa ensin tärkeimmistä päätelmistä, niin koskee sitä, mitä Turkissa on viime päivinä tapahtunut. Olen sitä mieltä, että merkittävä ekonominen bumi, jos se linkitetään näihin, näihin tapahtumiin, mitä on nähty, saattaa jo räjähtävän tilanteeseen. Ei Turkkia voida verrata arabimaihin, mutta ryhmässä niin sanottu, että Erdogan on kauan osoittanut, että se halveksi ihmisoikeutta, oikeudenmukaisia oikeudenkäyttäjiä ja ilmaisuvapautta. Euroopan parlamentin on lähetettävä nyt selkeä viesti siitä, että ilman kunnolla toteutettuja ihmisoikeuksia Turkilla ei ole eurooppalaista tulevaisuutta. Haluaisin lisätä myös, että sillä ei ole myöskään tulevaisuutta alueen mallikaan valtiona, joka olisi sen rooli. Erdogan symbolisen ja todellisen valtansa takia hänen on pyydettävä anteeksi väkivallan käyttöä rauhanomaisten mielenosoittajien edessä. Todellinen valta ei näy väkivaltaisuuden kärjistymisenä, vai siinä, että hän onnistuu tässä nöyryysharjoituksessa ja pyytää anteeksi. Tämä liike alkoi Istanbulissa ja se on nyt levinnyt kaikkialle Turkkiin. Se oli spontaani kansalaisyhteiskunnan liike. Mikään, minkään poliittisen puolueen ei pitäisi ottaa sitä omalle kontolleen, mutta Euroopassa ja maailmassa meidän olisi vietävä eteenpäin turkkilaisten viestiä. Viimeinen kommentti. Olen erittäin pahoillani, mutta minun on kuitenkin lisättävä ääneni Omenreitenin ja Duffin ö, huomioihin koskien korkean edustajan viimeaikaisia toimia. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Välin kiitoksia puheenjohtaja. On ihan totta, että nyt on varhaista, ehkä jopa liian varhaista lopullisesti vetää johtopäätöksiä siitä, mitä nämä mielenosoitukset tarkoittavat. Mutta se, mitä Turkista nyt kuullaan, antaa meille mahdollisuuden ottaa kantaa. Aivan selkeästi Turkissa nähdään nyt sellainen kausi, joka liittyy valtamuutoksiin, väestörakenteen muutokseen. 15 miljoonaa opiskelijaa yliopistoissa, kaikki ymmärrätte – mitä se voi tuoda mukanaan. Maassa on uutta keskiluokkaa. Useat eivät halua palata islamilaisen järjestelmään. Oletan kuitenkin myös, että he eivät halua elää tällaisen kemalilaisen järjestelmän alla. Minä olen samaa mieltä siitä, että korkea edustaja reagoi kovin myöhään. Meidän on seurattava tätä kysymystä hyvin tarkkaan, koska tulevaisuudessa saattaa olla luvassa suuria konflikteja, ongelmia, jotka eivät välttämättä liity arabikevääseen. Jotkut ongelmat liittyvät pääministeri Erdoganin väärään käsityksen hänen omasta merkityksestään, suuruudestaan. Hänen oma puolueensa on suhtautunut kovin ylimielisesti eurooppalaisten tahojen suuntaan. Ja kehitellyt sellaisia poliittisia menettelytapoja, jotka eroavat kovasti meidän omista tavoistamme. Että meidän täytyy nyt odotella, katsoa mitä tapahtuu, mutta kaikki ei ainakaan ole parhaan päin Turkissa, se on selvää. Kiitos. Nyt herra Hatsi-Georgiou. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että demokratiaa voi olla vain, jos kunnioitetaan vähemmistöjä. Jos ei kunnioiteta vähemmistön oikeutta ilmaista itseään, ei ole demokratiaa. Haluan kiittää kollegoja, jotka ovat aina sanoneet, tai ainakin kollegoja, jotka ovat ainakin sanoneet, että Turkki on, että Turkki on demokratia nyt he ovat kuitenkin saattaneet mielipiteensä vastaamaan todellisuutta. Kuten Rova Omen sanoi, että Turkin politiikassa ei tunneta kompromissia. Pari päivää sitten olin mukana turkilaisessa mielenosoituksessa täällä Brysselissä. Puhuin paikalla olevien ihmisten kanssa ja kyproslaisena minun oli todettava, että Turkissa ei ole demokratiaa, jos Turkkia ei voida pakottaa vetämään armeijansa pois muista maista. Mutta minusta nyt jotakin on käynnistymässä Turkissa. Me emme tarkastele Turkkia vihamielisesti. Olemme Turkin kansan puolella me olemme edistyksellisiä ja me tuemme tätä kansannousua, joka antaa uutta suuntaa Turkin kansalaisille. Ja se, mitä herra Duff sanoi, kun hän vertasi tätä vuoteen 1968, se oli minusta aivan oikein. Kiitos. Okay, well, thank you. Um, so, um, well... Niin, kiitos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni nimessä olen samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka sanovat, että ulkosuhdehallinto valitettavan myöhään otti kantaa. Ne, jotka minut tuntevat, eivät ylläty, kun sanon, että voidaan meikän olettaa, että väestökehityssyistä ja muista syistä jännitteitä syntyy mutta varmasti suhteetonta väkivaltaa on taksimen aukiolla käytetty. Poliisi on aina ollut melko aggressiivinen pysäyttäessään kaikki mielenilmaukset. Jakoa tapahtuu eri poliittisten mallien välillä. Perinteinen maallinen, kemalilainen, enemmän uskontoon perustuva. Meidän ei pitäisi hämmästellä Erdoganin toimia, ei ole kuin muutama vuosi siitä, kun hän otti kantaa um, aviorikoksen. Ja nyt hän puhuu alkoholista ja lääketieteellisistä syistä. No minä olen lääkäri, mutta pääministeri Erdogan esitti tätä omaa mallia Egyptille. Ja nyt hänen on nähtävä, että ihmisillä on oikeus mielenosoituksiin, jos he eivät ole tyytyväisiä siihen. Se, että kaikki, jotka nauttivat alkoholia, ovat alkoholisteja, ei ole kovin avuliasta. Ja hänen Twitterin tuomitsemisensa myöskään ei ole kovin avuliaksi. Tämä on hidas prosessi, mutta kyllä oli nähtävissä jo, että tämä kupla puhkeaa vähitellen ja mielenosoituksia, levottomuuksia syntyy. Mutta minua huolestuttaa se, että Turkki ilmeisesti katarilaisten ja saudien kanssa ovat aseistaneet ryhmiä Syyriassa ja ovat jättäneet huomiotta ongelmat tässä asekaupassa. Tämä on hyvin hankalaa EUn ja NATO-liittolaisten osalta. Meidän on pidettävä tätä silmällä hyvin tarkkaan. On puututtava hallituksiin, jotka toimivat epädemokraattisesti, ja tämän kaiken on heijastuttava Turkin vuosittaisen edistyskertomukseen ja mahdolliseen EU-jäsenyyteen. Kiitos. Pyydän, että tästä eteenpäin noudatatte tätä puolentoista minuutin puheaikaa. Lova Munis. Kiitoksia puheenjohtaja. Tanak Tanok puhui Turkin mallista, jota pitäisi viedä nyt näitä, että käy toisinpäin. Turkkiin tuodaan muslimin veljeskunnan malleja, niin kuin lehdistössä Espanjassa tänään sanottiin. Olen sitä mieltä, että Aston tosiaan ehkä toimi vähän myöhään, mutta ei tässä pitäisi kiinnittää huomiota Astonin. Ongelma on se, että olemme vuosia neuvotelleet Turkin kanssa tästä liittymisestä Euroopan unioniin. Luvut 24-24 oikeus ja ihmisoikeudet on vielä avaamatta. Turkki on kuitenkin maa, jossa kaikkein eniten toimittajien vankilassa. Tällä hetkellä 50 toimittajaa on vangittuna. Ja näistä maista, jotka neuvottelevat eh, eh, EUn kanssa, se on eniten eh, twittaajatkin ovat jo mukana. Ei voida tietenkään verrata Turkin tapahtumia näihin muihin. Turkki on demokratia, tai Turkissa on talouskasvua niin kuin muissa maissa ei ollut näin varmaankin, mutta kyllä Turkin hallituksen reaktioita voidaan verrata näihin muihin, ja minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi neuvotteluissa reagoida tähän myös, ja mennä niihin lukuihin, jotka ovat ongelmallisia. Islamisoituminen on vakava ongelma, ei ainoastaan siksi, ettei voida maahan viedä brittiviskiä, vaan paljon vakavammista ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä liittyen naisten oikeuksiin ja ilmaisuvapauteen. Ää, äh, Sofoklos. Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε να καταδικάσουμε... Hyvät kollegat, tänään meidän on tiukasti tuomittava suhteeton Erdoganin väkivallan käyttö ja hänen hallituksensa demokratian vastustaminen. Me olemme tilanteessa, jossa haluamme osoittaa solidaarisuutta ja surun valittelut kaikille, jotka ovat menettäneet läheisiä tai ovat vangittuna. Minä haluan todella protestoida ja sanoa, että olen pahoillani siitä, että näin on kohdeltu mielenosoittajia, jotka olivat aivan oikeutetusti osoittamassa mieltään. Tällainen autoratinen hallitus on epä hyväksyttävissä. Miten voi olla mahdollista, että maa, joka haluaa tulla eurooppalaiseen perheeseen mukaan, voi toimia tällä tavalla? Miten se voi suhtautua tällä tavalla kansalaisiinsa? Miten voidaan olla tilanteessa, jossa halutaan kieltää alkoholi? Miten voidaan vastustaa sitä, että lentoemännät käyttävät kynsilakkaa? tällaisten valtavien protestien yhteydessä, joita nyt on nähty yli 60 kaupungissa, niin tiedotusvälineet eivät raportoi näistä tapahtumista mitään. Miten on mahdollista, että armenialaisia pidetään pidätettyinä yli vuoden ajan puheenjohtaja keskeyttää? Tulen kyllä puheenvuoroni loppuun. Halusin vain sanoa, että meidän pitäisi todella tiukasti tuomita Erdoganin hallituksen toimet. Shaki. Sorry, I didn't hear it. Thank you, Chairman. Anteeksin kuullut. Niin haluaisin sanoa, että olen yhtä kollegojen kanssa, jotka sanovat, että ulkosuudenhallinto oli aika epäröivä reaktio. Sen, ne oli ymmärtänyt, että jos poliitsi väkivalta on todistettavaa, mitä muita todistettavaa tarvitaan, silloin asia on selvää. Meidän ei pitäisi silloin esittää mitään heikkoja yleisiä lausuntoja. Turinkin tapahtumat ovat herätys eh, pääministeri Erdoganille ja AKP-puolueelle, ja osoittaa, että enemmistön diktatuurilla on rajansa. Demokratia on enemmän kuin pelkästään yksi mies ja yksi ääni, eikä suinkaan sitä, että voittaja vie kaiken. Minä olen usein kokenut, että en ole saanut paljonkaan tukea, kun olen puhunut oikeusvaltiosta, demokratiasta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, oikeudenmukaisista, oikeudenmukaisista oikeuden, oikeudenkäynneistä ja niin edelleen Turkissa viime vuosina. On mahdollista, että polarisoituminen, joka on ollut syvää Turkin yhteiskunnassa, on jäänyt sen varjoon, että on katsottu talouden kasvua ja on toivottu, että syntyisi malli, että syntyisi voimakas päätä niin hyvin hauraalla alueella. Komissiosen Fyle on siis matkalla aiemmin jo suunniteltuun konferenssiin, jossa isäntänä on hallitus. Miksi hän ei peruta tätä? Miksi hän ei käy keskustelu yhtä lailla myöskin opposition kanssa, samoin kuin hallituksen kanssa, ja vetoa sen puolesta, että poliisiväkivalta loppuisi ja tarttuisi syvempiin kysymyksiin, niin että nämä syvät hajaumat, jakaumat Turkin yhteydessä saataisiin loppumaan ja niin että voitaisiin tarttua perusoikeuksiin, mielipapaukseen, vapauteen tiedotusvälissä sekä online että offline ja miksi me itse emme lopettaisi kyynelkaasun vientiä Turkkiin, jos me viemme sitä, eikö tämä voisi olla osoitus siitä, että me tuomitsemme käytännön, jota harjoitetaan. Minä olen iloinen siltä, että on ihmisiä, jotka millään odottavat, odottavat tätä tilannetta ja sanovat, että tämä pitäisi olla se hetki, jolloin lopetetaan Turkin liittymisprosessi. Heidän pitäisi ajatella asiaa uudestaan. Turkki pitäisi vetää nyt mukaan, koska nyt voitaisiin ajaa todellisia uudistuksia, jotka parantavat kaikkien ihmisten elämää Turkissa. Minusta tässä EPP täällä parlamentissa voisi myös tehdä jotakin, koska AKP on tarkkailijana. Ei vai? Anteeksi joten voitaisiin tehdä jotakin. Haus. Madame Teohaus. Teohaus. Πρόεδρε, ακούσαμε σήμερα δύο ψυχαναλυτικές ερμηνείες. Puheenjohtaja. Olemme kuulleet täällä kaksi tulkintaa psykoanalyysteistä ja yhden analyysin komissiosta. Sanotaan, että Turkilla ei ole mitään tekemistä mielenosoitusten kanssa arabimaailmassa. Tämä on tällainen samettitulkinta, pehmeä tulkinta. Tässä tulkinnassa äh, sanotaan, että kuitenkin, että ei, ää, äh, sitten tämä tulkinta, että sanotaan, että ei ihmisoikeuksia kunnioiteta ollenkaan, on aivan toisenlainen. Kaikki tietenkin näkevät, mitä tapahtuu. Erdogan-salainen agenda – joka vie maata kohta islamisoitumista. Edelleen rakennetaan islamilaisia kouluja, moskeja, minareteja. Näin myös mm, valloitetulla alueella, joka on omaa maatani. On aivan uskomatonta, mitä siellä tehdään. Ajatellaanpa vaikka tätä alkoholijuttua, alkoholin kieltämistä – ja kuinka monta lasta naisilla voi olla ja niin edelleen. Kaikki tämä osoittaa, että Turkki on loittonemasta demokraattisesta mallista, joka on tarpeen, jos halutaan liittyä Euroopan unioniin. Erdogan haluaa, haluaako Erdogan todella olla mallina? Aivan lopuksi vielä pari huomiota. Jos Turkkia halutaan auttaa. 30 sekuntia vielä. Destroyed. Everyone knows. Noudattaa aika tuolla koko ohjelma tuhoutuu. Tällä kello yhdeksästä voisi käyttää puheenvuoron kahdeksan minuutiksi. Kaikille puolitoista minuuttia meillä on vielä viisi puhujaa jäljellä. Sorry. Olin täällä yhdeksästä asti istunut ja odottanut puheenvuoron. Ambassador who waiting since some time. Ja lähettiläs on odottanut täällä jonkin aikaa. No niin, kumut sakossa. No. But it's also sorry when I would like to say niin, haluaisin myöskin, puhukaa kollegoillenne, jotka, niille, jotka noudattaa tätä puolentoista linjaa, Täytyy olla solidaarinen muille. Muuten ne, jotka ovat listan lopussa, heille jää puheaikaa. Pitäisi osoittaa hiukan solidarista toisillemme, silloin kaikki saavat riittävästi aikaa puhua. Kumut Sakos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Dramaattiset, väriset Turkin tapahtumat juontavat selkeästi juurensa ihan selkeistä syistä. Turkin levottomuudet tällä hetkellä ovat asia, joka on tullut jäädäkseen valitettavasti niin kauan, kun pohditaan tuon maan kansallista identiteettiä. Ristiriitaa on nyt ollut maallisen puolen ja islamilaisen puolen välillä, eikä se noin vain pääty. Uskoakseni Eurooppa ei ole epäonnistunut tehtävissään, mutta kuten on nähty viime päivinä, Turkki ei ole vieläkään päättänyt, haluaako se ja voiko se noudattaa eurooppalaista tietä ja pitää kiinni niistä sitoumuksista, jotka tähän tiehen liittyvät. Mitä tulee perusperiaatteisiin, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tällainen vaatimus selkeästi on. Pitää kuulla ihmisiä kunnioittaa heidän ihmisoikeuksiaan. Kiitos puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa enimmäkseen siksi, että sen Euroopan valitettavan lähestymistavan Turkia kohtaan. Se, mitä nytkin kuulemme, mitä olemme kuulleet Rova Ashtonin edustajilta, siis, että jos syytekstit osoittavat oikeiksi, sitten tuomitsemme Turkin. No mitä me nyt odotamme? EU ei voi onnitella Turkkia toiminnastaan Syyriassa, toisaalta eikä se sitten ja sitten kuitenkaan saman aikaan ja sitä, että sijoitetaan ohjuksia alueelle ja sitten saman aikaan sanoa, että ei näe mitä maassa tapahtuu on. Olen kuullut, en ole kuullut keneltäkään vielä sitä, että tämä tilanne liittyy Turkin työntekijöiden huonoon tilanteeseen, alhaiseen, alhaisiin palkkoihin, alhaiseen teollisen tuotannon tasoon ja siihen, että ammattiliittojen toimintaa estetään. Ammattiliitot ovat itse asiassa mukana näissä mienostuksissa. Se osoittaa, miten vaikea tilanne on. Haluan ilmaista täyden solidaisuuteni Turkin työläisten taistelua kohtaan. On ollut pidätyksiä, kuolemantapauksia, ja minä en usko, että tämä tulee loppumaan tämä tapahtuma, koska nyt työntekijät tietävät, mitä heille kuuluu. Thank you, Chair. Chair, it seems to me that the three most... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että kolme kaikkein huolestuttavinta tilannetta heikommasta vakavimpaan ovat poliisien vastaus, television kuvaamatta jättäminen ja sosiaalisen median käyttäjien, käyttäjien tuomitseminen. Tämä ei ole turkkilainen kevät, ei ole mitään järjestäytynyttä oppositiota eikä valtiota kyseenalaisteta, mutta selkeästi täällä on levottomuutta. Monet niistä, jotka ovat äänestäneet AKPn puolueen puolesta, ovat sitä mieltä, että siitä on tulossa ylimielinen eikä se kuule enää yleisen mielipidettä. Erdogan on tehnyt paljon viennyt kohti demokratiaa ja hyvinvointia valtiotaan ja on sitoutunut kansainvälisen työhön, mutta se on osa koalitiota. Ehkä nyt näemme, että koalitio on hajoamassa konservatiiviseen ja liberaaliin ryhmään. Jos näin on, niin se ei ole ehkä huono asia Turkille. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä jäin kaipaamaan tästä kaikesta kyllä tiukkaa viestiä Euroopan unionista, koska kun viestistä puhutaan, niin kyse ei ole siitä, minkä väristä huulipunaa käyttää. Mehän olemme perusvapauksista puhuneet vuosikausia. Meillä on meidän otettava huomioon ilmaisuvapaus, kokoutumisvapaus, viestimien vapaus. Kaikkein tärkeintä tässä yhteydessä on, jos todella haluamme olla tiukkana, on se, että lähdetään neuvottelemaan näistä asioista Turkin kanssa. Meidän on huolehdittava siitä, että Turkissakin ymmärretään, mitä voi tapahtua, jos mitään parannusta tähän tilanteeseen ei saada aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Me voimme nähdä Turkissa seuraavan tapahtumia. On suuri kuilu Eurooppa-myönteisen yhteiskunnan ja konservatiivisen yhteiskunnan välillä Turkissa, joka tukee Erdoganin hallitusta. Tämä on osa yhteiskuntaa, joka aiemmin oli sellainen hallitus, se tukihallitusta, joka nyt on ajatunut tämän, joka nyt on ryhtynyt tullut tilanteessa, se ei enää suosittaa hallitusta. Turkissa ei käydä mitään vuoropuhelusta, vuoropuhelu Turkin kanssa pitäisi keskeyttää päinvastoin. Ajattelen sitä, että on uutta uutta kehitystä on toive saadakaan kompromisseja ja viime kädessä askeleet kurdiongelman ratkaisemiseksi ovat merkki siitä, että on tahtoa vuoropuheluun. Uskon, että meidän pitäisi saada luvut 23 ja 24 avatuksi neuvottelussa Turkin kanssa niin, että voisimme harjoittaa enemmän painostusta Turkkia kohtaan. Ennen kaikkea kun on kysymys moniarvoisuudesta, ihmisoikeuksista ja tiedotusvälineen vapaudesta. Siksi minä vetoaisin kollegoihini, että meidän tulee avata nuo luvut. Kiitoksia puheenjohtaja. sen lisäksi, että on tähän ajossa vai ei, niin meidän pitäisi olla tietoisia siitä, kuinka merkittävistä kysymyksistä on kysymys, ja olisi erityisesti korostettava ihmisoikeuksien ja perusjakauksien kunnioittamista. Mikään ei olisi vakavampaa Euroopan unionille ja unionin intoin se, että Turkki olisi yhä epävakaampi, vähän niin kuin muissa naapurimaissa tapahtuu. Siksi Euroopan unionin on oltava vastuullinen johdonmukainen periaatteidemme ja arvojemme kanssa ja hyvin harkittu vastaus, jonka kautta emme liioittele mitään ja jonka kautta voidaan edistää vakautta. Aivan kuten muissakin maissa, meidän on oltava hyvin varovaisia, kun pohdimme vastauksia. Meidän pitää olla johdonmukaisia arvojemme kanssa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustamisessa ja käydä kunnollista keskustelua siitä, mitä tapahtuu arabimaailmassa, yhteiskunnat ovat islamisoitumassa demokraattisten teiden kautta, olisi pohdittava, kuinka ne kuuluvat, kuinka ne voivat sovittaa yhteen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, joka kuuluu ihmisen perintöön. Kiitos komissio. Thank you very much. I just want... Kiitos. Halusin vain kertoa tässä kokouksessa, että komission sen Fyle on Istanbulissa ja ei tapaa siellä pelkästään pääministeri Erdogania ja ministeri Bagishia. Hän tulee tapaamaan myöskin eh, Taksimin, foorumin edustajia ja myöskin kansanjärjestön edustajia tänään pitkässä kokouksessa. Halusin sanoa, että eh, hän jälleen kerran osoittaa noita samoja periaatteita kuin aiemminkin. Sie müssen nicht. Ei ole pakko they do not understand. Emme nyt ymmärrä mitään. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli hyvin intensiivinen keskustelu. Ja nyt haluamme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Suljetuin ovin. Olemme nyt menettäneet paljon aikaa. No emme menettäneet, olemme käyttäneet aikaa muihin tarkoituksiin. Tämä olisi ehkä parempi muotoilu. Meidän pitää tulla nopeita. Voimme aloittaa sitten ja käsitellä seuraavat kaksi kohtaa.